Dear colleagues, we will start with the... Hyvät kollegat, nyt voisimme aloittaa valiokuntamme kokouksen. Comenzamos con la, con la reunión de, de... No niin, aloittakaamme nyt tämä aamun kokous. Pyydän teitä istutumaan. Nyt siis aloitamme aamun kokouksen. Ensinnäkin ilmoitus esityslistan muutoksesta. Eilen ei iltapäivällä pystytty käsittelemään kohtaa kuusi monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelua. Esittelijä ei ollut tuolloin paikalla, joten se otetaan tänään sitten viimeiseksi kohdaksi. Ja lisäksi äänestys, äänestyksiin otetaan mekanismi, Sukupuolten valtavirtaistamisessa ei ollut siellä mukana, mutta nyt se tulee sinne mukaan. Sopiko tämä? Nyt siirrymme sitten saman tien äänestyksiin. Teillä varmasti on äänestyskortit mukana. Comenzamos eh, con el informe de implementación de la Directiva 2011 del 5 de abril. No niin, ensin ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelmisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin täytäntöönpano. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Libe 8 puolesta. Se raukeakin, puheenjohtaja korjaa. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on syytä tarkistaa. Tarkistus 94 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäkymmentäyhdeksän sitä äänestetään lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Ei oikein tullut nyt selväksi. Tarkistetaan 99. No, aika selkeä tulos. En oikein nyt nähnyt. Libe 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. tyhjään hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja pyytäisin teitä nyt nostamaan käden selkeästi pystyyn. Kukaan ei täällä jaksa nostaa käsiään. No niin, 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Äänestetään tästä uudestaan. Toinen osa. Koneäänestys. No, tätä en kyllä olisi pystynyt laskemaan. Hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. vielä haluaa tarkistuttaa kolmannen osan. Hyvä. Antaa mennä vain. No, herra Tarabella, minä näen paremmin kuin te. Mikrofoni. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Jos kädet eivät nouse, pitää tarkistaa. Sata kahdeksan siis. Hyväksytty. Live 48 raukea. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 109. 109. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Libe 22, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 130, äänestys alkaa. Se cierra. Rechazada. Enmienda 100. Hylätty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 133 on vedetty pois. 135 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 135 äänestys alkaa. Hay alguien que no vota. Onko täällä sellaisia, jotka eivät äänestä lainkaan? Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 143 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 on vedetty pois. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 170 raukeaa, kompromissi 13 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Libe 39 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 172 toinen osa. hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Äänestetään uudestaan. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 176. Äänestys alkaa. hylätty. Toinen osa raukeaa. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 183 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Jokin tässä nyt mättä. En näe. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joskus äänestys on aika tasaväkinen. Hankala tässä ensisilmäyksellä nähdä tulosta. 185 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 186 puolesta. Haluatteko tarkistaa? 185. Hylätty. 186 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 188 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 188. Hyväksytty. Live 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 194 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 195 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toinen osa raukeaa, koska ensimmäinen, koska 194 hyväksytti Kohta 30 raukeaa myös. 196 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 197 puolesta. Vastaan. Tyhjään hyväksytty. 198 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Libe 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 203 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta, vaan se ei raukea. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 raukeaa. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 33 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 207. Se raukeaa. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 208 raukeaa. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Pyydän teitä nostamaan käden ylös. Näin on paljon helpompi nähdä tulos. Voisitte tulla tänne yksitellen katsomaan, kuinka hankalaa se on. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 216 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 2.17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 226 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 227 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty.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 en nähnyt kunnolla. Tarkistetaan 237. Hyväksytty. Libe 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Libe 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdantosakappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi raukeaa. Ei sittenkään, siinä on lisäys. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä tarkistetaan yhdeksikö. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmetoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 on vedetty pois. Kompromissi 1 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4.3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväks, hyväksytty 4.4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 4.8 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 4.7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Live kolme puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Viisi kuusi puolesta vastaan, Tyhjä. hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, uskoisin. Äänestämme tästä uudestaan. Aprovada por, por un voto. Hyväksytty yhdellä äänellä. 5-8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6-1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6-9 puolesta vastaan, Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, Tyhjä, hyväksytty. 7-2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7-4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7-5 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live johdantonsa B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live johdanto F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live johdanto G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live johdanto H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lopullinen päätöslausuma esitys. Äänestys alkaa. Hyväksytään niin 26 puolesta, ei vasta ääniä, 6 tyhjää. Onnittelut Rova Biederille. Venga, que tenemos una mañana. Aika mielenkiintoinen äänestys aamupäivä. Ja nyt äänestämme sitten ähm, edustaja Areenan mietinnöstä. Kyseessä on köyhyys, sukupuoli, näkökulma. Aloitamme äänestyksellä 106 äh, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti, 107 siis. Se, ää, äh, no niin, äh, hylätty. Ja sitten 109 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ö, 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 122 puolestaan vastaan, tyhjää, hylätty. 123 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää. Se taidettiin hyväksyä, mutta katsotaan vielä koneellisesti kompromissi 2. Si, está aprobado. Hyväksyttyhän se on. 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 145 kahtena, kahtena osassa. Ensimmäisenä osa puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 145, ensimmäinen osa. Se hylättiin. Ja sitten toinen osa, 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 146, 7, 8 samansisältöisiä puolesta vastaan tyhjää. En osaa sanoa. Katsotaan tämä koneellisesti. 146, 7, 8. Rechazada. Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 173. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. E, e, työllisyys 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 183 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 184 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empl 3, 13 puolesta, ei anteeksi, 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 13 yks, mm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. Kompromissi kahdeksan. Oh. Pues ahora, a votar todas las otras. No niin. Se hylättiin. 186 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 188 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 189 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 10, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 194 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 195, se on vedetty pois, kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 198 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys kolme puolesta. Ää, äh, se on kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 227 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 228 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245, se on vedetty pois. 247 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 247. Se taidettiin hylätä, mutta katsotaanpa. Se on hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Taidettiin hyväksyä, mutta olkaa hyvä. Ymmärrän, että tämä on raskasta. Tässä on paljon äänestyksiä, mutta jos ei käsiä nosteta, niin ei voida laskeakaan. Tietenkin voin keksiä tällä tuloksia, mutta eihän se käy. Aprobado. Se on hyväksytty. Tarkistus 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, työllisyys 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, työllisyys 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 31 puolesta se on jo katettu. Ja 32 ja kulttuuri 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää. Taidettiin hylätä, mutta katsotaan tämä vielä. 13. Se hylättiin. Ei vaan anteeksi, sehän hyväksyttiin, korjaa puheenjohtaja. Ja sitten 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, loppuäänestys äh, koneellisesti. Äänestys alkaa. Y queda aprobado por 25. Se hyväksytään 25 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Oikein paljon onnitteluja esittelijä Areenalle. Bueno, vamos a continuar. No niin, nyt jatkamme sitten ähm, seuraava. On vähän kevyempi äänestettävä ihmiskaupan torjunta EUn ulkosuhteissa. Siinä valmistelija Catherine Berda. Ja äh, tarkistus äh, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän, siinä on suullinen tarkistus Se puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta, äh, tai kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Ai, katsomme, katsommekin koneellisesti. Yhdeksäisen katso, katsomme koneellisesti. rechazadas. Hylätty. Ja sitten kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. toista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. toista puolesta vastaan tyhjää, 12 Katsotaan sekin koneellisesti. Tarkistus 12. Rechazada. Se hylättiin ja 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten suullinen tarkistus. Ei vaan se onkin alkuperäinen kappale kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys, äänestys alkaa. y queda aprobado por 26 votos a favor. Siinä 26 puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijä Berderille. ¿Te apetece ponerte un ratito? Bueno, pues pasamos a... No niin, sitten Estarasin lausunto mietintöön. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen täytäntöönpano 25 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko Ruotsin tulkauksessa ongelmaa? Nyt toimii taas. No niin. 34 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Haluatteko tarkistaa viisi yhdeksän? Niin, siis 59 oli hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 60. Sorry. I don't have translate. Pahoittelut, ei ole tulkkausta Puolaan. Okay, now is good. Estábamos comprobando la... Olemme tässä siis tarkistamassa 60, se hyväksyttiin. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. La enmienda 69... 69 tarkistuksen on, siis se on mukana kompromississa neljä. Sopiiko tämä? Ja missä nyt mentiinkään? 70 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän Suullinen tarkistus on otettu mukaan puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä, Hylätty. Yksitoista Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. tyhjä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 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 ja 18 ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan 17. Selvä. Puolesta. Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Y queda aprobado por... Hyväksyttyä, niin 30 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää ääniä. Onnittelut esittelijä Estarasille. Seuraavaksi Dancila. Lausunto, joka koskee työntekijöiden edustusta yritysten johtokunnissa Euroopassa. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan kompromissi nelonen. hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Pyydän vielä. Nostakaa käsi ylös. Vain kaksi henkilöä nosti kätensä ylös. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksyt. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 ja 52 puolesta vastaan, tyhjää, Hyötty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. viisi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. kymmentä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta 23 äh, vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ha votado todo el mundo. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty ääni 17 puolesta 12 vastaan yksi tyhjä. Onnittelut Danchilalle. Sitten lausunto, joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston toimia, vaikutusta ja lisäarvoa vuosina 2007-2014. Valmistelija on Rova Blinkevich-Jute 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi, puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan kompromissi yksi. Aprobado. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Y queda aprobado por 28 votos a favor. Hyväksytty ääni 28 puolesta kolme vastaan. On nyt tullut tässä lausunnon laatijalle. Muy bien, <laughs> la maratona. Y pasamos al último voto de hoy, que es... Vielä tämän päivän viimeinen äänestys. Demo- demokratiamekanismia koskeva teksti. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta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 gender mainstreaming amendments, we have not to vote. Meidän ei tarvitse tässä sukupuolten valtavirtaistamiskysymyksessä äänestää loppuäänestystä. Tässä oli yksi ainut äänestys. Esityslistan mukaan varten väli 12 meillä olisi keskustelu neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa, joten pidämme nyt vartin parinkymmenen minuutin tauon ja pyydän teitä tulemaan tänne täsmällisesti sitten varten 12 jatkamaan keskusteluja. Vamos, vamos a reanudar. No niin, jatketaan. Jatketaan valiokunnan keskusteluja. Äänestykset hän saatiin nyt hoidettua. Täällä kanssamme on puheenjohtajavaltio Alankomaat. Kutsumme puheenjohtajavaltion tähän val- valiokuntaan kertomaan meille neuvoston päätelmistä liittyen sukupuolten tasa-arvon strategiaan ja LGBT-ihmisiin liittyvän liittyvästä kysymyksestä. TSTK-neuvosto on hyväksynyt päätelmänsä, mutta asiasta ei päästy sopuun huippukokouksessa ja siksi halusimme pyytää puheenjohtajavaltioon tänne. Kiitoksia siitä, että tulitte mukaan keskusteluun. Kiitos siitä, että tulitte kertomaan, minkälaisessa hengessä keskusteluja käytiin, mikä tilanne tällä hetkellä näissä asioissa on. Herra Kinga, saatte nyt puheenvuoron EU-puheenjohtajavaltion nimissä ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua parlamentin jäsenten kanssa. Thank you, uh, madam. Kiitos, uh, rouva puheenjohtaja. Niin kuin Yrkan parlamentti vuonna 2015 teki, niin sukupuolta saavaministerit 21 jäsenvaltiosta tekivät omakkaan vetomuksen komissaari Jourovalle, jotta hän esittelisi uuden sukupuolten tasa-arvostrategian ennen tuon vuoden päättymistä TSTK-kokouksessa joulukuussa 7. päivä siis 2015 komissio lopultakin esitteli uuden sukupuolta koskevan strategiansa vuodelle 2016-2019. Se oli siis tämmöinen työskentelyasiakirja ja se oli jatkoa sukupuolta tasa koskevalle strategialle 2010-2015. Samassa kokouksessa monet jäsenvaltioista ilmaisivat pettymyksensä asiakirjan tilasta ja pyytivät päivittämistä tiedonantona. Heidän mielestään tämä on merkki siitä, että sukupuolten tasa-arvo tai miesten ja naisten välinen tasa-arvo ei ole enää painopistealue komissiossa. Samassa TSTK-kokouksessa joulukuun 7. päivä siis komissio esitteli EUn toimenpideluettelonsa, jolla edistettäisiin HLBTI oikeuksia myös ja tasa-arvoa. Puheenjohtajavaltio ilmaisi tavoitteensa saada neuvoston päätelmät uudesta strategiasta ja tutkia mahdollisuuksia saada poliittista tukea jäsenvaltioista komission EU-HLBTI-toimenpideluettelolle. Trion julkilausumassa, joka laadittiin sukupuolten tasa-arvosta No se allekirjoitettiin yhdessä Slovakian ja Maltan kanssa. Alankomaat ehdotti jäsenvaltioille näitä päätelmiä, jotka koskivat sukupuolten, tai siis äh, naisten miesten oikeuksia ja HBT-oikeuksia. Näin pyrittiin saavuttamaan kolme tavoitetta. Ensinnäkin varmistamaan poliittinen sitoumus jäsenvaltioista komissio molemmissa aloitteissa. Toiseksi lähettämään voimakkaas viestitarpeesta tarpeesta lisätä ponnisteluja, joilla edistetään tasa-arvoa. Ja kolmanneksi pyritään varmistamaan kaikki jäsenvaltioiden tuki molemmissa kysymyksissä. Työryhmässä käytiin keskustelua ja useimmat jäsenvaltiot tukivat lähestymistapaa lähettää voimakkaan viestin molemmista kysymyksistä ja keräämään tavoitetta sille, että nämä molemmat tekstit esiteltäisiin yhteisenä pakettina. Loppujen lopuksi yksi jäsenvaltio vastusti tätä. Senpä vuoksi puheenjohtajavaltion piti pätää, ettei sopimukseen päästy tai sopuun. Puheenjohtajavaltio on totta kai pettynyt tähän lopputulokseen. Toisaalta 27 jäsenvaltiota julkisesti tuki neuvoston päätelmiä HLBTI-kysymyksistä, mikä on voimakkaas viesti itsessään. Puheenjohtajavaltio aikoo esitellä päätelmänsä kesäkuun neuvoston kokouksessa molemmista aiheista ja pyrkii varmistamaan, että nämä viestit sukupuolten tasa-arvosta ja HLBTI-tasa-arvosta tulevat hyvin heijastetuiksi. Siinä se. Kiitos. Muchas gracias, señor Kinga, por Kiitoksia kovasti, herra Kinga, tästä esityksestä. Varmasti tiedätte, kuinka tärkeää meille valiokunnassa on tämä tuleva tasa-arvostrategia, jota komissio laatii. Olemme käyneet pitkiä keskusteluja täysistunnossa, olemme hyväksyneet päätöslauselma luonnoksen parlamentissa sen mukaisesti, mistä puhuitte, jotta saataisiin lisää poliittista pontta tämän taakse ja saataisiin todellinen aloite, ei pelkkää työasiakirja komissiolta. Pelkkää asiakirjan otsikko voi olla tärkeä, koska jos kyseessä on työasiakirja tai strategia, strategian pitää tulla hyväksytyksi komissaarikollegiossa ja siihen liittyy tiettyä poliittista sitovuutta olimme tietoisia siitä, että jotkut jäsenvaltiot ja hallitukset tukivat aloitetta. Ja siksi toivon, että komissio panee tämän merkille. Liittyen sitten toiseen kysymykseen, jota, jota käsiteltiin kokouksessa, eli LGBTI toimenpideluetteloa on asia, johon olemme viitanneet osan otteeseen. Tiedän, miten menettelytapa toimii, miten päätöksenteko tapahtuu, pitää päästä yksimielisyyteen, mutta meidän täytyy pohtia myös sitä, miten tietyt keskustelut jumittavat pelkästään yhden jäsenvaltion kannan takia, aivan kuten sanoitte. En tiedä, onko tähän kysymykseen mahdollista tehdä muutoksia, että lähdettäisiin jälleen aloitteeseen ja tässä tapauksessa päätöksen estänyt hallitus muuttaisi mieltänsä, mutta tällä hetkellä huolenaihe todella on se, että tällaisia tärkeitä aloitteita voidaan tällä tavoin estää toteutumasta. Tässä ei voi katsoa vain taloudellista puolta, vaan ihmisoikeuksia. Ja kun puhumme LGBT-ihmisistä, kysymys on keskeisen tärkeä. Me kaikki EU-hun liittyneet olemme yhdessä halunneet edistää oikeuden ja tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden arvoja, ja meidän kaikkien pitää nämä perusarvot EUssa tunnustaa ja toteuttaa. Halusin vielä kerran tuoda tämän asian esille puheenjohtajan roolissa ja nyt aloitamme keskustelun. Voitte pyytää puheenvuoron, mikäli haluatte osallistua keskusteluun. Voy a dar la palabra en nombre de poliittisten ryhmien nimissä ensin Rova Le Grip. Oui, euh, merci madame euh, la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tarkkoja kysymyksiä en nyt aio esittää, mutta haluan tehdä useita yleisiä huomioita. Ja sitten ehkä näiden huomioiden lopussa kuitenkin muotoilla yhden kysymyksen ensinnäkin. Halusin sanoa, että on jo voitu sanoakin, että jos nyt ajatellaan tätä muodollista statusta tässä asiakirjassa, joka meille esiteltiin, joka komissaari Jourova täällä esitteli ja hänen tiiminsä näistä strategisista sitoumuksista, niin siinä ei nyt tarkkaan määritelty se, sitä, että onko se työasiakirja vai strateginen asiakirja vai mitä, ja meistä vaikutti siltä, että siinä oli jotain semanttisia kiistoja. Poliittiset ryhmät ovat sanoneet tästä paljonkin, ja välttämättä sitä nyt pidä liioitella. Tärkeintähän oli, että päästään eteenpäin, tehdään konkreettisia ehdotuksia, ollaan pragmaattisia, tehokkaita ja sitten no todettiin, että aikaisempi strategia ei ollut kantanut hedelmää täysin, jota oltiin odotettu, niin nyt sitten tavoitteena oli päästä eteenpäin toisenlaisella tavalla, mutta kuitenkin säilyttäen tarkan metodiikan, metodologian ja pragmaattisen sellaisen. No, tämä pragmaattismi pitää olla lähtökohta ja se, että vaaditaan tehokkuutta ja tällä tavalla me tarkastelemmekin asioita esimerkiksi, jos ajatellaan näitä tärkeitä minun ryhmäni aiheita, no olemme niistä samaa mieltä varmastikin muiden poliittisten ryhmien kanssa – Ensinnäkin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta ja Istanbulin sopimuksen allekirjoittaminen on meille myös tärkeää. Pidämme hyvänä näitä toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä ja jotain panemassa täytäntöön, jotta EU sitten allekirjoittaa Istanbulin yleissopimuksen. Toivotaan, no, että kaikki toimielimet, komission neuvosto, tukevat päättäväisesti tätä toiminta, joka on meistä hyvin tärkeää. Se tulee vaikuttamaan sitten toivottavasti heijastuvasti EUn jäsenvaltioihin, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet, ratifioineet tai panneet täytäntöön näitä yleissopimuksen sitoumuksia. Tämä on siis aihe, jossa olemme menty eteenpäin meidän mielestämme. Se siis on luettavissa toimielinten mitä tulee muihin aiheisiin, esimerkiksi tämä Women on Boards-direktiivihanke, tämä jo, naiset yritysten johtokunnissa hanke, suurissa EU-yrityksissä siis pörssiyhtiöt. No, me emme ole ainoa ryhmä, joka valittelee sitä, että tämä on jumissa. Ja vetomme jatkuvasti siihen, että kaikki toimijat pyrkisivät tekemään kaikkensa, jotta tämä tilanne saadaan vapautettua. Siinä on ollut vaikeuksia, mutta meille tämä on hyvin tärkeä asia. Se on strategisesti tärkeää, jotta naiset saavat lisää vastuuta johtoinstansseissa. Toinenkin aihe, jossa EPP-ryhmä on huolissaan ja jota se haluaa tarkkailla läheltä, pitää siis ajatella tätä gender pension gapia eli eläkekuilua ja mitä välineitä voisi olla, jotta toisaalta voitaisiin määritellä tämä tilanne hyvin näistä epätasa-arvoisuuksista eläkekysymyksissä miesten ja naisten välillä EU-ssa. Voitaisiin siinäkin ehdotella sitten tarkkoja toimenpiteitä, konkreettisia sellaisia siinä. Siis mitä halusin sanoa tässä kohtaa muut ryhmän jäsenet saavat puheenvuoron. Kiitos. Muchas gracias, señora Legrip, en nombre... Kiitos. Seuraavaksi Aldesta Becerra. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä täysin kuin mitä sanottiin puheenjohtajavaltion kannanotossa. Tärkeitä asioita käsitellään tasa-arvonäkökulmasta, eli perusoikeudet, jotka liittyvät tietenkin EU-hun. Haluaisin kiittää liberaaliryhmän nimissä puheenjohtajavaltiota. Ajattelen tätä sopimusta. Nyt 27 jäsenvaltiota ovat samoilla linjoilla. Se on jo hyvä siinä ollaan onnistuttu, mutta ottaisin esiin, että tässä puhutaan Unkarista, jäsenvaltiosta, joka on jäädyttänyt omalla kannanotollaan tämän etenemisen. Niinpä me olemme nähneet myös mielenosoituksia tästä asiasta ja kyse on siitä, että pitäisi noudattaa niitä sitoumuksia, joihin on lähdetty eu eh, e suhteen. Mm, ja eh, tämä toimintaluettelo, joka on eh, OLTB ja tasa-arvokysymyksissä, me tarkastelemme hyvin läheltä näitä toimia komission esittämiä toimia, jotka ovat tavoitteena 2015 joulukuussa 2016-2019 kaudelle. Ja nyt ensin kuultiin parlamenttia, kansalaisyhteiskuntaa, jäsenvaltiota ja totta kai näiden tietojen valossa myös perus tai tasa-arvovirastoa. Kyse on sitoutumisesta ja toimintaluettelosta, joka on käsitelty hyvin tarkasti ja siinä on konsensus takana 2008 Tämä saavutettiin toivottavasti tässä asiassa päästään nyt tasa-arvodirektiivin myötä eteenpäin ja ja kyse on nimenomaan äh, palveluiden tarjoamisesta, johon viitattiin, äh, niin ettei syrjitä ketään uskonnon, äh, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Mukaan tulevat myös työsuojelukysymykset, koulutus ja mm, sosiaali palveluiden saatavuus. Tietenkin on äh, sellaisia näkökohtia, jotka eivät ole vielä mukana tässä syrjinnän äh, torjunnassa, eli äh, transseksuaaliset henkilöt, mutta haluaisin vielä painottaa sitä, miten tärkeää on, että näin tärkeässä kysymyksessä kuin tasa-arvo meidän Mm, pitäisi noudattaa tasa-arvoartikloja perussopimuksessa ja meidän on syytä huomata, että kyse on nimenomaan siitä, että tämän on systemaattisesti yksi maa hylännyt tämän ehdotuksen ja tätä ei pidä unohtaa. Minun mielestäni tässä Hollannin työ on ollut erittäin merkittävä. Ja tässä tuli esiin myös naisten edustus hallintoelimissä yrityksissä. Ja mm, haluaisin tässä vastauksen kysymykseen varsinkin puheenjohtajavaltiolta – Hollanti puheenjohtajavaltiona on, käsittelee tätä asiaa nyt omalla kaudellaan. Ja nyt tilanne on muuttunut 2015 jälkeen ja minä haluaisin kommentteja, minkälaisia kannustimia tähän on, on useita maita, jotka no, neuvosto ei ole lähtenyt niitä mainitsemaan näitä maita, jotka eivät ole mukana. Ja kyse on nimenomaan siitä, että äh, Hollannin piti, Hollankomaiden piti nimenomaan tätä edistää tätä direktiiviä. Ja sitten vielä toinen näkökohta, joka on tullut esiin. Te itsekin otitte asian esiin äh, mikä on jatkuvuus ajatellen tätä puheenjohtajakautta ja tulevia puheenjohtajakausia. Jatkuvuus on hyvin tärkeää, koska me puhumme merkittävästä alueesta. Ja mitä tulee sitten asioiden nimeämiseen, sanat ovat hyvin tärkeitä, koska ne kuvailevat sitä, miten tärkeitä asiat ovat. Ja siitä syystä jos kyse on Euroopan strategiasta. Silloin sen pitäisi olla strategia eikä mikään työasiakirja. Kiitoksia. Kiitos. Björk Guasta seuraavaksi. Eh, först och främst tack för att ni är här idag från, från ordförandeskapet. Ensinnäkin kiitos, että tulitte paikalle. Tänään on hyvin tärkeää käydä vuoropuhelua. On myös hyvin tärkeää neuvostolla ja puheenjohtajavaltiolla, että saadaan tuota vastuuta ja tuolla tänne paljon meiltä, meidän on tämä puheenjohtajavaltio kolmikoon julistus, kyllä meidän pitää toimia yhdessä ja viedä eteenpäin yhtäläisiä toimintaedellytyksiä, mutta on asia, jota voin sanoa, että mitään ei tapahdu EU-tasolla, jos ajatellaan, että tasa-arvoa on täystä stagnaatiota, naiset huomaavat sen, Tämä on katastrofi. He huomaavat, että mikään ei liiku eteenpäin. Mitään ei tehdä vanhempainvapaiden tai äitiysvapaiden puolesta Ruotsissa. Me emme ajatella, että paljon muutosta tapahtuisi myöskään. Tietyt asiat voisivat olla niin positiivisia naisille direktiivissä, mutta ainoa asia, jota ihmiset käsittävät, on se, että on sadoittain naisia näissä johtokunnissa, joten puheenjohtajavaltiokolmikon julistus on meistä hyvä ja myös yritys, jota neuvosto tekee asian puolesta. Me olemme tyytyväisiä Unkarin tilanteeseen, että yksi valtio voi jättää jumiin nämä kysymykset. Kysymykseni kuuluu, että mit, koskee aikomuksena ovat, jotta saadaan päätelmät aikaiseksi kesäkuussa. Pitääkö teidän ilmiön mukauttaa tai mukautua ja torjua tätä nais, naisiin epäystävällisesti suhtautuvaa lähestymistapaa. Entäpäs tämä tasa-arvostrategia? Totta kai on suuri ero työskentely, työasiakirjan ja strategian välillä – joka antaa poliittisia suuntaviivoja siitä, mitä pitäisi torjua. Nämä, näistä kannoista on samaa mieltä myös parlamentin ulkopuolella mielestäni. Minusta komissio osoittaa tällaista macho ylimielisyyttä, että se hyväksy tätä neuvosto ja parlamentti vetovat tämän puolesta useasti. Ja nämä komissio henkilöt sanovat, ei, me emme aio vaivautua tämän tyyppisten asioiden kanssa. Minusta tämä on kauhistuttavaa. Katsotaan, mitä voimme tehdä yhdessä, jos voisimme varmistaa, että tämä tilanne menee eteenpäin, jotta saamme strategian aikaa. Pitää päästä nyt eteenpäin. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä. Thanks a lot, Madam Chair, and uh, thanks also from my... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää, että tulitte tänne keskustelemaan kan- kanssamme, mutta minä kyllä suoraan sanoen menisimme, menisin pidemmälle kuin kollegani Guesta. Meillä ei ole tässä oikeastaan paikallaan, vaan me olemme menossa taaksepäin tasa-arvostrategiassa ja äitiyslomadirektiivissä, naisten hallituspaikkojen direktiivissä. Me emme ole edes paikallaan. Me olemme tässä asiassa kärsimässä kyllä. Ja minä olen hiukan pettynyt siihen, miten tähän suhtaudutaan eri toimielimissä. Minä, minä elättelin toi, toiveita, kun puheenjohtajakauden alussa puheenjohtajavaltio tuli puhumaan. Olin toiveikas sen suhteen, että mennään tasa-arvokysymyksissä äh, eteenpäin äh, tai ainakin HLTB-kysymyksissä. Minä todella toivoin, että puheenjohtajavaltiolle se olisi ollut äh, voimakas prioriteetti. Ja nyt me olemme tilanteessa, jossa Toisaalta sanoisin, että ainoastaan yksi jäsenvaltio jäädyttää sen, että pääsemme eteenpäin. Mitä nyt sitten teemme? Meillä on ainoastaan puheenjohtajavaltion päätelmät. Minä olen pahoillani, mutta todellakin nyt pitäisi miettiä, miten strategia hoidetaan, että tässä päästään eteenpäin. Minä haluaisin tietää, mitä te teette, jotta mm, edelleen voitaisiin päästä johtopäätöksiin tässä hyvin tärkeässä asiassa. Minun mielestäni, jos tässä nyt tulee uusi puheenjohtajakausi ja me luovutamme, emme pääse eteenpäin ja tällöin luovumme perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista EU-ssa, joten haluaisin tosiaankin nähdä Alankomaiden osalta Ähm, toimia. Ja sitten en haluaisi, että kesäkuussa täällä odotamme, että meillä on ainoastaan nämä puheenjohtajavaltion päätelmät, koska tämä osoittaa meille, että tässä luovumme nyt asiasta, joka on Euroopan unionin ydintä. Ehkäpä voisitte hiukan kehitellä pidemmälle sitä, miten me tässä valiokunnassa äh, jossa olemme äh, tasa-arvon kannalla vahvasti ja HLTB-kysymyksessä. Miten voimme tukea teitä? Muchas gracias. Kiitos, Rova Reinke. Ja vielä Betheriltä tähän loppuun. Kiitos. Halusin kiittää myös neuvoston edustajaa siitä, että hän tuli tänne ja lähti mukaan tähän vuoropuheluun. Aivan kuten muut tässä jo ovat sanoneet ja koordinaattori ennen minua, Kaikkein tärkeimmät kysymykset ovat tässä jo tulleet esille. Esimerkiksi Istanbulin yleissopimuksen hyväksyminen kaikissa maissa. Meillä on parlamentissa naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työryhmä, joka on tärkeä. Sitten tämä palkkakuilukysymys on tärkeä. Ja naisten edustus ei pelkästään politiikassa, vaan myös päätöksenteko paikoilla, esimerkiksi yrityksissä, Women on Board. Sitten tämä äitiysdirektiivi on toinen aihe, joka aiheuttaa huolta. Mutta se, mitä itse käsittelen täällä eniten asiana ovat uhrit. On hienoa, että Alankomaiden yksi prioriteeteista puheenjohtajakaudella on antaa tukea erilaisille uhreille, rikoksen uhreille. Yksi Alankomaiden kauden ensimmäisistä toimista oli se, että lähdetään tukemaan erityyppisiä uhreja. Meillä on direktiivi, joka koskee uhrien oikeuksia. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä tehtiin yhdessä naisten asioiden valiokunnan kanssa ja sen sisällä on merkittävä paketti, joka käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja on tärkeää, että neuvosto tällä tavoin käsittelee näitä kysymyksiä. Sitten eurooppalainen uhrien suojelumääräys, direktiivi Siinä asiassa olin parlamentin esittelijänä. Tätäkin lähdetään nyt täytäntöön panemaan. Ja myös ihmiskauppa kysymykset ovat keskeisiä. 80 prosenttia ihmiskauppan uhreista ovat naisia ja lapsia. Heitä usein myydään seksuaalisen hyväksikäyttöön Tätä asiaa viime vaalikaudella edisti Robert Bauer. Ja nyt on katsottava, miten ihmiskauppa vaikuttaa seksuaalisen hyväksikäyttöön. Tämä on vielä suuri tabu, prostituutio, kaikki tähän liittyvät. Puhutaan toiseisuusperiaatteesta, mutta uskon, että ihmiskauppa liittyy entistä enemmän seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Asiaan pitää pureutua entistä enemmän. Meidän täytyy sitoutua uhreihin entistä paremmin. Tässä kaikki. Kiitos. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Kiitoksia, Rova Becerril. Tämän esityksen ja näiden kysymysten jälkeen nyt herra Kinga voi vastata. Thank you, thank you very much, um, madam. Kiitos, kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Olemme myös huolissamme, kuten te, että tietyt äänestyskannat neuvostossa ovat, sanotaanko, este sille, että päästään eteenpäin, saadaan edistyttyä. No, edustajat, EPP-edustajista täällä huomioon, kyllä olemme samaa mieltä, että oli näiden tiedonantojen tai asiakirjan luonne mikä tahansa, niin on hyvin tärkeää saada aikaan käytännön läheistä edistystä aikaan. Sitten settiin huomioita naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Puheenjohtajavaltio tekee kovasti töitä tämän kysymyksen eteen. Totta kai monet teistä esittävät kysymyksiä naisten johtokunta-asemasta, EPP ja ALDE esittävät kysymyksiä naisista yritysten johtokunnissa. Olkaamme hyvin selkeitä. Meidän roolimme on tässä välittäjänä ja heti kun saamme viestejä siitä, että asiat muuttuvat jäsenvaltioissa, merkkejä on tästä ilmassa, niin sitten viemme asiaa eteenpäin. Me emme ole huomanneet tällaisia mer- merkkejä vielä, mutta jos tällaista viestiä saadaan jäsenvaltioista, niin totta kai sitten viemme asiaa eteenpäin äkkiä eteenpäin, sillä me olemme tässä toimimassa välittäjänä. Sitten esitettiin myös huomio näistä sukupuolten välistä eläkekuilusta. Meistä se on nyt osa ohjausjaksoa. On hyvä, että se käsitellään siellä ja jokainen jäsenvaltio sitten saa ryhtyä tarvittaviin toimiin. Sitten muut Alden huomiot, kiitos kovasti tuestanne. mistä tulee tasa-arvo kysymyksiin työasioiden ulkopuolella. Pyrimme viemään asiaa eteenpäin. Ja sitten toisaalta yhteistyö Slovakian ja Maltan kanssa, puheenjohtaja Kolmikko, niin katsokaa tätä julkilausumme, me ole heihin yhteydessä säännöllisesti jotta pyritään tarkastamaan se, mitä me teemme nyt. Kauden, omalla kaudellamme menee sitten eteenpäin myös tulevien puheenjohtajakausien aikana. Guen edustaja esitti pyynnön joka liittyi isyysvapaisiin. Komissio laatimassa näitä suunnitelmiaan ja uskomme, että vuoden loppuun mennessä ne ovat valmiit. Totta kai useita kysymyksiä oli liittyen puheenjohtajavaltion aikomuksiin suhteessa näihin HLBTI- ja tasa-arvokysymyksiin – Me haluamme tietenkin olla kovin kunnianhimoisia alusta asti. Useimmat jäsenvaltiot ovat samaa mieltä, että tämän pitäisi olla paketti, kuten sanoin alussa. Nyt me valmistelemme puheenjohtajavaltion päätelmiä kesäkuun neuvoston kokousta varten, mutta olemme myös kunnianhimoiset, kuten te, että mieluummin olisi neuvoston päätelmät ja totta kai olemme läheisessä yhteydessä korkeammalla poliittisella tasolla jäsenvaltioihin, joita tämä asia koskee, ja katsotaan sitten, että voidaanko korjata tilannetta ja päästä tulokseen, joka oli alkuperäinen suunnitelmamme. On hyvä, että tuette tätä. Ja kysytte, että mitä me voimme tehdä. No, tai siis kysytte, että mitä voitte tehdä valiokunnassa, sanon, että pyrkikää vaikuttamaan omiin hallituksiinne. Vihreät myös estivät huomioita tästä. No kaiken kaikkiaan kiitos tuestanne, että pidetään tämä pakettina. Haluaisin myös kiittää teitä kysymyksistänne, kommenteistanne. Ne osoittivat sitoumuksenne näihin tärkeisiin aiheisiin. Ja vien tätä viestiä mukaan tätä tukeanne. Kiitos. Bueno, pues, eh, Hienoa. Kiitos siitä, että tulitte paikalle, osallistutte keskusteluun ja aivan varmasti katsomme, mitä muuta valiokuntamme voi vielä tehdä, jotta mutta tämä jumitilanne LGBTI toimenpideluettelon osalta saataisiin purettua. Usein on nähty, että parlamentin toimintamahdollisuudet ovat varsin pienet, mutta ainakin se, että asian otettaisiin poliittisesti kantaa, olisi tärkeä asia ottaa esille ja se pitäisi saada tukea puheenjohtajavaltiolta tällä kaudella. Toivottavasti tämä asia otetaan pian esille neuvoston kokouksessa. Nyt päätämme kokouksen tähän ja jatkamme kolmelta iltapäivällä. Paikalle tulee komission jäsen Jourova. Kiitos.